Neljä asiakirjan käsittely se on päättynyt ja nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan eli suullisiin kysymyksiin aiheesta asiakirjojen saamista tutustuttavaksi koskevan oikeudellisen kehyksen parantaminen Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen. Ja nyt puheenvuoron saa Michael Cashman, olkaa hyvä. Thank. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi sanoisin, että erittäin hienoa nähdä komission jäsen Wallströmin täällä huoneessa, samoin kuin Cecilia Malmströmin, koska mehän kumpikin olimme mukana 99 silloin, kun aloitettiin tämän asian käsittely. Ja on äh, mielenkiintoista huomata, mitä olemme saaneet aikaiseksi 2001 äh, toukokuussa. Se oli aivan historiallinen äh, asiaa. 15 jäsenvaltiota, jotka tulivat eri kulttuureista, me saimme aikaan avoimuutta ja saimme aikaan sopimuksen. Ja minun mielestäni tämä on mielenkiintoista ja se eh, oli eh, sen ansiota, että Ruotsi oli niin päättäväinen puheenjohtajakaudellaan. Myös komissio oli päättäjä, päättäväinen ja eh, Silloin tunnustettiin, että tarvittiin kulttuurinen muutos ja meidän piti nähdä, että avoimuus ja läpinäkyvyys se ei estänyt sitä, että demokratia kukoistaa ja jopa se paranee tätä kautta. Se paransi velvollis- vastuvelvollisuutta ja kansalaiset näkevät, mitä heidän nimissään tehdä ja se auttoi meitä myös nostamaan verhoa ja osoittamaan, että minkäänlaisia järkyttäviä salaisuuksia ei piile komissiossa ja neuvostossa. En ole niin varma parlamentista, mutta toivottavasti ei myöskään parlamentissa. Niinpä haluan erityisesti kiittää komission jäsentä ja jos voin nyt vielä viitata kollegaani eh, Cecilia Malmströmiin, haluan kiittää sitoutumisesta, koska nyt tarvitaan sitoutumista uudestaan. Me olemme saaneet paljon aikaiseksi valtavasti ja meillä on tietyt asiakirjat, meillä on myös tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Nyt määritellään, uudelleen määritellään sitä, mikä eh, saatiin aikaan eh, asiakirjojen saatavuudesta. Me päätimme esitimme, että kaikki asiakirjat pitää olla, asiakirjojen pitää olla saatavissa. Ja eh, aivan selvästi ne silloin kun niitä rajoitetaan, silloin kyse on artiklasta 4 eh, tai, 4, tai 9 arkaluontoiset asiakirjat. Mutta sitten ähm, myöhemmin olemme äh, vaatineet uudistusta useaan otteeseen. Tiedän, että olemme eri mieltä tässä asiassa, mutta äh, tämä uudistus tuli parlamentin äh, käsittelyyn ja äänestimme siitä tämän vuoden maaliskuussa ja tämä komission ehdotus ei mennyt riittävän pitkälle ja e, edelleen olimme tämän jälkeen huolestuneita siitä, että mennään taaksepäin asiakirjojen e, saatavuudessa e, niinpä, että uudelleen määritellään niitä, millä tavoin voidaan jättää ulkopuolelle tiettyjä asiakirjoja kun puhutaan niiden avoimuudesta. Nyt varmasti eh, kansalaiset eh, tai ne ihmiset, jotka tuolla kuuntelevat meitä, miettivät, että mistä me oikein puhumme. Artikloista puhutaan, mutta itse asiassahan me puhumme laista, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat varmistaa eh, sen, että parlamentti on vastuullinen siinä, mitä se tekee. Tai sitten komissio tai neuvosto ovat vastuullisia. Miten kansalaiset ja kansalaisjärjestöt hoitavat asian näin, kun eivät tiedä, mit, kuka tekee mitäkin ja asiat jäävät äh, salaisuuksiksi ja ainoastaan lobbarit ja äh, asianajajat tietävät. Minun mielestäni tämä on Lissabonin sopimuksen ydin. Siinä sanotaan, että demokratiaa pitää edelleen parantaa ja asiakirjojen saatavuutta samoin. Siitä syystä tässä äh, suullisessa kysymyksessä parlamentti haluaa, että otetaan huomioon tietyt suositukset, mutta kyse on siitä, että varmistetaan se, että ne oikeudet, jotka meillä on, niitä vahvistetaan, niitä ei vähennetä. Ja Lissabonin yhteydessä kyse on myös kaikista eh, elinten perustamista eh, instansseista, esimerkiksi Euroopan keskuspankki, investointipankki, Europol, Eurojust, tuomioistuin. Kaikki nämä toimielimet ovat nyt vastuuvelvollisia 1049 asetuksen mukaisesti. Ja eh, sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, eh, meidän täytyy katsoa, miten tätä sopimusta heijastellaan tai eh, sitten sitä, miten tämä alkuperäinen, alkuperäinen asetus 1049, sitä sovelletaan. Se on täysin avoin ja siinä ne puhutaan nimenomaan siitä, miten kaikki asiakirjat ovat avoimia näiden toimielinten välillä. Kiitos. I thank you, Mr. Cashman. Paljon kiitoksia kollega Cashman. Seuraavana neuvoston puolesta Rova Malmström. Kiitos puhemies. Kiitos Euroopan parlamentille ja sen edustajille, joka Michael Cashmanin nimissä on esittänyt suullisen kysymyksen. Avoimuus on Ruotsin puheenjohtajakaudelle erittäin tärkeä asia. Olemme päässeet aika pitkälle EU-toimielimissä avoimuuden suhteen. Avoimuus ei koske pelkästään sääntöjä ja lakeja, vaan myös asenteita ja sitä, miten näitä lakeja toimeenpannaan käytännössä. Tapasin Eh, komission varapuheenjohtaja Margot Wallströmin sekä varapuhemiehen eh, eh, Diana Wallisin perus sopimus ja kansalaisoikeuksien ja vapauksien valiokunnassa. Emmekä ole tavanneet kahteen vuoteen ja meillä oli hyvät konkreettiset keskustelut siitä, miten käytännössä voidaan parantaa kansalaisten mahdollisuuksia saada käsiin asiakirjoja toimielimissä. Aiomme tavata useammin ja tämä on yksi yhteisistä päätelmistämme tapaamisesta. Lissabonin sopimuksessa panostetaan kovasti, painotetaan demokratiaa ja valvontaa sekä avointu, avoimuutta. Ase, asetus 1049, jota kutsumme avoimuusasetukseksi, artiklassa 15.3 Lissabonin sopimuksessa ehdotetaan oikeus, uutta oikeusperustaa, jolla laajennetaan toimielinten kansanvaltaista tehokkuutta Edellisessä artiklassa puhuttiin vain parlamentista, neuvostosta ja komissiosta. Nyt uudessa artiklassa sanotaan, että kansalaisten oikeuksia laajennetaan. Se kattaa kaikki Euroopan unionin toimielimet, elimet, virastot ja edustustot. Myös tietyt keskuspankin ja yhteisöjen tuomioistuimen sekä Euroopan investointipankin asiakirjat julkaistaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen päätösesitys laajentaa eh, Lissabonin sopimuksen nimissä tätä toimivaltaa. Avoimuusasetuksessa pyritään ehm, lähtemään tästä esityksestä, eh, joka annettiin eh, toukokuussa 2008. Sen jälkeen tämä esitys on käynyt läpi kaksi käsittelykierrosta äh, kesäkuussa ja heinäkuussa tänä vuonna ja tarkistuksia on hyväksytty täysistunnossa maaliskuussa äh, Euroopan parlamentissa. Toukokuussa päätettiin, että virallisia ähm, äh, neuvotteluja ei käydä loppuun syksyn mennessä ja Oikeusministeri Beatrice Ask on Ruotsin puheenjohtajakauden alussa toinen yhdeksättä perussopimus- ja kansalaisoikeus- ja vapausvaliokunnassa esittänyt näkemyksiään asiasta ja hän esitti kysymyksiä Euroopan parlamentille siitä, miten näiden 92 tarkistuksen osalta tehdään. Nimittäin puheenjohtajamaan täytyy tietää, mikä on Euroopan parlamentin kanta tässä neuvotteluvaiheessa. Olen ymmärtänyt, että Euroopan parlamentilla ei ole ollut tilaisuutta vielä keskustella komission ehdotuksesta syvällisesti, vaan tässä on nyt katsottu, mitkä ovat Lissabonin sopimuksen vaikutukset tähän. Me odotamme nyt komission uudistettua ehdotusta. Lissabonin sopimuksen määräykset ovat voimassa. Aiomme aivoimesti keskustella nyt voimassa olevasta asetuksesta – ja on otettava huomioon tietenkin Lissabonin sopimuksen uudet vaikutukset näihin asioihin. Minusta artikla 15 kohta 3 hyvin relevantti ja toiset artiklat, jotka liittyvät parempaan viestintään toimielinten kansalaisten välillä ja hyvä hallintotapa, ne ovat erittäin tärkeitä toimielinten työskentelylle, jotta voimme vahvistaa todella kansanvaltaisuutta, tehokkuutta ja legitimiteettiä. On keskusteltava, miten tällaista tavoitteen asettelua voidaan sitten saada toimenpantua käytännössä. Aset, avoimuusasetuksessa pitää olla nimenomaan tarkkoja määräyksiä siitä, miten kansalaiset saavat näitä asiakirjoja käsiteltäväksi. Kiitos. Thank you, Madam Malmström. Kiitoksia, kollega Malmström. Ja seuraavana komission jäsen Wallström, olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisat jäsenet, herra Cashman, tosiaankin tämä taitaa olla viimeinen mahdollisuus kiittää teitä te olette todellakin äh, antanut kasvon, äh, kasvot äh, sille, että meillä on avoimuutta parlamentissa. Teistä on tullut symboli tälle asialle. Minä olen sitä mieltä, että me olemme eh, lisänneet uskottavuutta, koska olemme ruotsalaisia sekä Cecilia Malmström että minä. Ja varmasti ihmiset uskovat siihen, että eh, edelleen eh, taistelemme avoimuuden puolesta. Tietenkin me olemme olleet hyvin erilaisissa rooleissa ja meidän täytyy olla realistisia ajatellen sitä, mitä voimme saada aikaan. Ja meidän täytyy tehdä töitä eri toimielinten välillä. Se ei aina ole kovinkaan helppoa. Poliittinen ilmasto on myös muuttunut muuttunut ja poliittinen tasapaino on muuttunut ja se on vaikuttanut keskusteluihin näistä asioista, mutta meidän lähtökohtamme on aivan sama ja me eh, olemme sillä kannalla myös, että tämä asetus eh, se on toiminut eh, oikein hyvin ja auttanut meitä. Se on ollut erinomainen väline ja me haluamme, että muutkin käyttävät avoimuutta eh, kuin lobbarit jotka saavat rahaa siitä, että he katsovat asiakirjoja. Me haluamme, että suuri yleisö ja toimittajat pystyvät käyttämään ja pystyvät tosiaan saamaan käsiinsä näitä asiakirjoja. Tämä on todellakin lähtökohtani ja varmasti olen samaa mieltä eh, myös ministerin kanssa. Totta kai Ruotsi puheenjohtajana, eh, puheenjohtajakaudellaan oli eh, erinomaisessa tilanteessa viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja nyt todellakin haluan kiittää parlamenttia mahdollisuudesta keskustella avoimuudesta ja uudesta Lissabonin sopimuksesta, koska se asettaa enemmän painoa avoimuudelle ja niin sanottulle eh, osallistuvalle demokratialle ja varmasti olemme kaikki sitä mieltä, että tämä on tervetullutta kehitystä. Tämä konkreettinen kysymys on, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä asetuksen eh, 1049 2001 tarkistamiseksi. Ja niin kuin tiedätte, Lissabonin sopimus silloin kun siinä puhutaan asiakirjojen saatavuudesta. Se on nyt laajennettu kaikkien toimielinten ja elinten asiakirjoihin tiettyjä rajoituksia ajatellen Euroopan investointipankkia ja Euroopan keskuspankkia. Mitä tulee asetuksen tarkistamiseen, niin ottaisin esiin, että uusi oikeusperusta artikla 15.3 siitä, miten Euroopan unioni toimii. Se on hyvin samantapainen kuin 255 artikla aikaisempi oikeusperusta. Ja tähän asiaan puuttui komissio tiedonannossaan toinen 12. tänä vuonna ja tässä haluttiin toisiaiseen lainsäädäntöön puuttua tässä sopimuksessa ja varmasti olette kuulleet, että me käytämme tätä ikään kuin omnibus lakina. Eh, se tarkoittaa sitä, että kumpi tahansa lainsäätäjistä voi eh, laajentaa tätä muihin elimiin. Ja tämä pätee myös neuvostoon, että eh, komissio on todellakin komissio esittämä. Ja sitten lainsäädäntöprosessissa kun puhutaan asetuksen tarkistamisesta. Se on parlamentin ja neuvoston käsissä. Edelleen olemme ensimmäisessä käsittelyssä asiassa. Meillä ei ole lainsäädäntöpäätöslauselmaa eikä meillä ole eh, uuden parlamentin kantaa. Tietenkin komissio edelleen eh, pyrkii pääsemään sopimukseen aivan kuten muissakin lainsäädäntöprosesseissa. Lissabonin sopimuksessa asetetaan nämä lainsäädäntöpuitteet osallistuvalle demokratialle. Ja komission puolesta me olemme jo ryhtyneet moniin aloitteisiin, joilla pyritään mm, enemmän kuulemaan julki, mm, yleis- suurta yleisöä. Esimerkiksi me arvioimme komission kuulemissuuntaviivat ajatellen sopimuks säännöksiä ja katsomme, pitääkö edelleen parantaa näitä säännöksiä. Me olemme aloittaneet myös kansalaisaloitteen parissa työskentelyyn. Olemme käynnistäneet äh, aloitteen, että kuullaan kansalaisia ja sidosryhmiä ennen kuin annetaan ehdotus. Tärkeä, äh, tärkeys on tunnustettu, myös neuvostossa ja tulevalla Espanjan puheenjohtajakaudella tämä on hyvin korkealla esityslistalla ja siitä keskustellaan nopeasti. Tänä aamuna kuulimme että toimielinten välinen komitea tapasi ja tehtävänä tälle ryhmälle on se, että katsotaan parhaita käytäntöjä ja keskustella edelleen siitä, miten saadaan asiakirjoja saatavaksi. Päätimme, että ähm, meillä on äh, avoin äh, internetsivusto äh, ja käytämme rekistereitä tähän myös. Pyrimme koordinoimaan asiakirjojen saavut, saatavuutta ja pyrimme myös arvioimaan vaikutuksia silloin, kun tehdään sähköisiä tietokantarekistereitä. Tiedän kyllä hyvin, että tässä vaiheessa esitetään toivomuslistoja ja kun puhutaan avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, ei pitäisi luottaa pelkästään joulupukkiin, vaan meidän pitää nyt pystyä toimimaan parlamentin ja neuvoston myös pitää todellakin toimia. Me olemme jo aloittaneet ja meidän täytyy jatkaa samalla tiellä. Kiitos. Thank you, madam. Kiitoksia, Rova Malmström. Nyt ryhmien puolesta ensimmäisenä kollega Sommer. Kiitoksia, herra puhemies esittelijän varjoesittelijöiden kanssa päätimme laatia suullisen kysymyksen tämänhetkisestä tilanteesta ja jatkotoimista. Saamamme, saamimme vastausten perusteella harkitsemme sitten jatkotoimia. Oikeastaan vastaukset saimme juuri äsken. Miksi sitten esittelijä toisin kuin ryhmien välillä sovittiin yksi kaksi yllättäen laatikin päätöslauselman, jossa hän ennakoi omaa vastauspyyntöään komission ja neuvoston suuresti, niin se ei ole käynyt minulle selväksi. Ja arvoisa kollega Cashman, tämä tapahtui todellakin kaikessa muussa kuin avoimessa hengessä. Te yrititte vain sivuuttaa meidät. Ja se, että tällainen päätöslauselma jätetään, niin onkohan se ylipäätään legitiimi työjärjestyksen mukaan? Erityisesti kun katsotaan, mitä te olette tähän asti jo tehneet, ehkäpä tämä on jo tarpeeton. Tiedän toki, että olette yrittäneet varjoesittelijöiden kanssa sopia siitä, että voitaisiin laatia yhteinen päätöslauselma, jota kuitenkin itse vastustan. Lissabonin sopimuksen astumisen myötä minun mielestäni oikeusperusta ei ole muuttunut siinä määrin, että Euroopan parlamentin rooli olisi muuttunut. Teksti kuuluu edelleenkin yhteispäätösmenettelyyn niin kuin ryhmän jo on ilmoittanut, kun se esitti valituksensa tästä menettelytavasta. En puutu sisältöön, te sekoitatte monia asioita, viittaatte sopimuksen, EU-sopimuksen, perusoikeuskirjan, Lissabonin sopimuksen, eri kohtiin sanomatta, miten nämä liittyvät toisiinsa. Tältä pohjalta olette laatineet oman päätöslausuman ehdotuksenne, mutta minä en usko, että se olisi vedenpitävällä ratkaisumalli. On tietenkin selvää, että tietynlaista luottamuksellisuutta tarvitaan silloin, kun puhutaan sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Viitaan tässä muun muassa sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa SWIFT-asian tiimoilta. Tietenkin luottamuksellisuutta tarvitaan, mutta sitten tämä ex post-transparentisuus, sitä mahdollisuutta ette tarjoa. Ja mitä tulee tietosuojakysymykseen tai yksityisen suojaan, niin siihen ette viittaatte lainkaan. Joten minun mielestäni tätä päätöslausuman tekstiä ei tulisi hyväksyä. Neuvosto ja komissio ovat antaneet meille erinomaiset vastaukset. Me olemme saaneet vastauksemme tähän kysymykseen ja tästäpä syystä me voimme jatkaa tältä pohjalta ja toivomme, että kollega Cashman vetää oman ehdotuksensa pois. Kiitoksia. Seuraavana kahden minuutin puheenvuoro kollega Blinkevičiūtelle. Hyvät kollegat, olen herra Cashmanin kanssa samaa mieltä, että Lissabonin sopimuksen myötä ja oikeusperustan muuttuessa on paikallaan uudistaa keskustelut asetuksesta 1049 vuodelta 2001 liittyen toimielinten asiakirjojen saatavuuteen. Tavoitteena on suurempi avoimuus niin, että päätökset tehdään avoimesti, ne ovat ymmärrettäviä kansalaisillemme. Nimenomaan kansalaisten tietämys ja ymmärtämys EU-asiakirjoista ennakoivat heidän luottamustaan Euroopan unioniin. Avoimuus on välttämätöntä, kun pyritään edistämään kansanvaltaisuutta ja perusoikeuksia EU:ssa. Siksi kansalaisten mahdollisuus saada asiakirjoja sen pitäisi olla se pääsääntö ja luottamuksellisuutta vain sovellettava erikoistapauksissa. Tässä on päästy jo pitkälle. Maaliskuussa laadittiin mietintö komission ehdotuksesta muuttaa asetusta ja tässä nimenomaisessa Euroopan parlamentin ehdotuksessa olisi hyvä pohja tulevalle keskustelulle. Ei tule unohtaa kuitenkaan, että puhumme tarkistusehdotuksista asetukseen. Ne vaativat lisää yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä äh, kolmen toimielimen välillä siitä, miten avoimuussääntöjä muutetaan. Parannukset Äh, lisäisivät avoimuutta ja mahdollistaisivat kansalaisten demokratian seuraamista. Tarvittaisiin tarkkoja toimenpiteitä ja toimielinten hallinnon muokkaamista ymmärrettävämmäksi Siksi pyydän, että asetusta muutetaan mitä pikimmiten ja että saadaan yhteinen kanta neuvoston ja komission välillä niin, että dialogi kansalaisten välille muodostuu avoimeksi. Kiitoksia. Seuraavan minuutin puheenvuoro kollega Anteeksi, kahden minuutin puheenvuoro kollega Wallisille, olkaa hyvä. Ähm. Kiitoksia puhemies. Olen erittäin tyytyväinen tähän kysymykseen ja kiitollinen herra Cashmanille, että hän esittää näkemyksensä ja tosiaan olen ollut sitä mieltä, että kaikki poliittiset ryhmät olisivat samaa mieltä tämän äh, päätöslauselman kannalla. Sen käsityksen minä sain tämän iltapäivän kokouksesta. On aivan selvää, että Lissabonin sopimuksen myötä 100 muuttua tämä avoimuuskysymys. Kun olen varapuhemies, olen vastuussa avoimuuskysymyksistä. Minusta ei tämä aihe aina ole ollut helppo, mutta nyt meillä on mahdollisuus päästä paremmalle tolalle ja päästä lähemmäs kansalaisia. Parlamentissa todella katsomme omia, omien asiakirjojemme saatavuutta mutta minulle oli todellakin ilo tavata tänä aamuna Cecilia Malmström ja Margot äh, Wallström niin, että kaikki kolme toimielintä äh, istuimme alas ja pääsimme asiassa eteenpäin. Totta kai tähän on jo viitattu. Minun mielestäni tämä on läpimurto kun tämä, ennemmin kuin tämä toimielinten välinen elin, joka tapaa vain harvoin. Me, me suhtaudumme vakavasti ja tämä on vakava signaali siitä, että me olemme saaneet jotakin aikaan. Me pyrimme aitoon avoimuuteen kolmen toimielimen kesken ja pyrimme varmistamaan sen, että kansalaiset voivat myös nähdä lainsäädännöllisen menettelyn, kun se menee eteenpäin kaikissa vaiheissaan, jotta he voivat todellakin panostaa ja saada tietoa siitä, mitä teemme. Minun ryhmäni ja uskoisin, että kaikki ryhmät ovat samaa mieltä tästä edistyksestä. Nyt voin sanoa enää vain, että kiitoksi, kiitos meidän kolmen naisen siitä, että olemme päässeet asiassa näin hyvin eteenpäin. Kiitoksia. Niin kolme rouva ja yksi herrasmies. Seuraavana kollega Ciobro. Kiitoksia, herra puhemies. Monet niistä, jotka kertovat Eurooppa-asioista, ovat syyttäneet Euroopan unionia siitä, että unionissa va- vallitsisi demokraattia vaje ja että anonyymit eurokraatit edustaisivat unionia ja että päätöksiä tehtäisiin kaukaisessa Brysselissä. Ja tästäpä syystä mielestäni meidän tulisi korostaa, että avoimuus, läpinäkyvyys on tärkeä Euroopan unionin arvo. Minä uskon, että meidän täytyy toimia kansalaisten suhteen hyvin vastuuntuntoisesti. Mutta me tiedämme, että kansalaiset edustavat eri maita, eri ryhmittymiä. Tästäpä syystä toimielinten pitää toimia tasa-arvoisesti kaikkia kansalaisia kohtaan. Ja niinpä sanoisinkin, että että Euroopan unionille myönnetyt toimivaltuudet pitäisi myöskin perustella. On ilmeistä, että virallisesti ja avoimesti meidän täytyy osoittaa, mitä me teemme Mielestäni tämän pitäisi päteä kaikkiin, myöskin lehti miehiin ja naisiin. Vain tällä avoimella tavalla voidaan varmistaa, että Euroopan unionin virkamiehet voivat osoittaa, että perimmäisenä tarkoituksena on kansalaisten palveleminen. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Tavares, yksi minuutti. Kollegas ja e amigos, no centro deste debate está uma questão de confiança. As instituições europeias... Kiitoksia puhemies. Tässä puhumme luottamuksesta. Eh, vaaditaan koko ajan luottamusta. Eh, pyydettiin myös luottamusta, kun puhuttiin Lissabonin sopimuksesta. Myös rahoituskriisissä luottamusta on eh, tarvittu. Luottamus on kaksi suuntaista. Ei voi pyytää kansalaisten luottamusta, mutta sitten ei osoiteta luottamusta avoimuudella jonka avulla komissio toimisi. Vastuulliset ihmiset eivät voi sanoa, että ihmiset eivät luota meidän politiikkaamme, jos he itse eivät luota kansalaisiin. Tässä on ongelma koska yhteiskunnalla on valtavasti tietoa ja se menee hukkaan, jos emme ota kansalaisia mukaan eh, siihen, miten eh, Euroopan unionia johdetaan. En lainkaan eh, epäile sitä, etteikö tätä mietintöä tuettaisi. Se on palvelut Euroopan demokratiaa. Meidän pitää lisätä avoimuutta, mutta myös sellaista avoimuutta, joka on todellista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana Earl of Dalmouth, puolitoista minuuttia. Puhemies, Euroopan unioni on maassani ja muuallakin. Sillä on hyvin ansaittu maine että se tekee salaisesti ovien takana päätöksiään. Siksi voisi olettaa, että komissio tekisi parhaansa ollakseen avoin ja läpinäkyvä. Sen sijaan komissio on esittänyt ehdotuksen, muistaakseni se nyt on tämä 1049, joka rajoittaa pääsyä ja saatavuutta asiakirjojen suhteen kansalaisille. Ja sen lisäksi vielä on tärkeä objektiivinen asia. Muistan Harvardin ajoiltani seuraavan asian, nimittäin päätökset, jotka tehdään ilman avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja ilman julkista valvontaa, niillä on sisäänrakennettu ominaisuus olla huonoja päätöksiä. Ja yleensä hyväksytään, että yksi syy, miksi komissio esittää niin monia huonosti ajateltuja epäsopivia, huonosti laadittuja ehdotuksia, joita me Englannissa ja muualla joudumme sietämään. Tämä johtuu juuri tästä transparenssin puutteesta. Siis äh, juridisen puitteiston myötä pyydän, että komissio harkitsee uudelleen asiaa. En tiedä, onko se sellainen asia, jota se voisi tällaisessa hallintotavassaan suorittaa. Kiitos. Thank you. Now, senior. Kiitoksia seuraavana kollegaa Jakolino, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kuuntelin kovin tarkasti sitä, mitä komissio sanoi, neuvosto. Tukholman ohjelmassa määritellään itse asiassa asiakirjojen saatavuus ja Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että on oikeus saada asiakirjoja nähtäväksi oikeushenkilöillä ja eh, he, yksityishenkilöt eh, saavat tämän oikeuden. Ja meillä on tietyt, eh, tietyt säännökset, jotka koskevat näitä eri toimielimiä. Nyt täällä parlamentissa on puhuttu avoimuudesta jo ja saatavuudesta ja kaikki ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että pitää uudistaa ja tarkistaa tätä 2001 vuoden asetusta, mutta Cashmanin ehdottama ratkaisu ei vaikuta järkevältä, koska se menee järkeviä rajojen ulkopuolelle, koska eh, nämä saattavat olla sellaisia asiakirjoja, joita ei pitäisi paljastaa esimerkiksi neuvottelut kolmansien maiden kanssa. Eh, tarvitaan selkeät määritelmät ja tässä pitää olla tietyt eh, selkeät säännökset ja ne perustelut, minkä tähden ei ei julkaista tiettyjä asiakirjoja. Pitäisi olla kohtuullinen saatavuus, mutta tässä pitää nämä kaksi eri periaatetta ottaa kumpikin huomioon. Ja meidän pitää vähitellen mennä kohti sellaista tilannetta, joka vastaa kansalaisten tarpeita ja samaan aikaan sopii hyvin yhteen toimielinten toiminnan kanssa. Toivottavasti Ruotsi puheenjohtajakaudellaan saa sen aikaan. Kiitos. Kiitoksia minuutin puheenvuoro kollega De Jongille. Kiitoksia herra puhemies. Mistä asiakirjasta oikein puhutaan? Mistä asiakirjan numerosta on kyse? Niin jos tällainen kysymys esitetään, niin kyllähän sellaisen kysymyksen pitäisi saada myöskin vastaus. Kyse on tiedosta, eikä mistään PR-toiminnasta tai tyhjistä asiakirjoista. Kansalaisen pitää olla toimintamme keskiössä. Siihen kollega Cashman kysymyksessään viittasi ja haluaisin kiittää häntä erinomaisesta asiakirjasta. Ja tämä on, täytyy myöntää, että kollega Cashman on tehnyt toisin kuin mitä Rova Sommer sanoi, avoimesti yhteistyötä nyt yritetään digitaalisia kanavia että kahdenkeskisin neuvotteluiden varmistamaan, että kansalaiset saavat vastauksia kysymyksiinsä. Ja nyt kysyisinkin, että miten eurooppalainen päätös, päätöksenteko menettely ja viestintä

Kiitoksia ja seuraavana kollega Meltzer, olkaa hyvä. Niin mitä tulee avoimuuteen ja asiakirjojen saatavuuteen, kun puhutaan Euroopan unionin toiminnasta, se on tärkeä asia, kun ihmisten Ihmiset alkavat olemaan tympääntyneet Euroopan unionin toimintaan. Myöskin Itävallassa tilanne on sellainen, että suuri osa kansalaisista ovat aika lailla epäileväisiä Euroopan unionin toimintaa kohtaan, koska kansalaisilla on sellainen tunne, ettei täällä toimita avoimesti, eli politiikkaan ei ole minkäänlaista kosketusta. Se, että Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen myötä ja uusien huippuvirkojen valitsemisen kautta kansalaisilla on syntynyt sellainen vaikutelma, että heille ei oikein ole kerrottu, että miksi näin on toimittu, miksi tällaiset virat perustettiin. Ja jos Lissabonin sopimuksesta halutaan menestystarina, niin kansalaisille pitää osoittaa, miksi kuka tekee minkälaisiakin päätöksiä minkälaisten asioiden tiimoilta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Onkohan muita puheenvuoropyyntöjä? Michael Cashman, ole hyvä. Kiitoksia puhemies. Minun äh, mielestäni oli tarpeen nyt puuttua parin seikkaan. Äh, Rova Sander, on täällä edelleen, vaikka hän ei kuuntelekaan, niin haluan vastata siihen, mitä hän sanoi. Hän vakavasti syytti minua siitä, etten ole ollut avoin. Voin korjata tämän ja sanoa, että kaikki poliittiset ryhmät ja esittelijät, heidät on kutsuttu kaikkiin kokouksiin ja silloin kun he eivät ole päässeet, niin heidän, heitä on edustettu kyllä. Kaikki päätökset, joita on tehty, ne on viestitetty kaikille varjoesittelijöille ja kaikille poliittisille ryhmille. On ollut ehdotus, ehdotus että meidän pitäisi vetää tämä päätöslauselma pois. E, Rova Somea sanoi, että se ole demokraattinen ja e, läpinäkyvä että hänen ryhmänsä ei tiennyt tästä mitään. Minun mielestäni tämä on mielenkiintoista, koska tänä ilta, tänään iltapäivällä keskustelin EPPn hänen ryhmänsä kanssa tästä päätöslauselma luonnoksesta ajatellen suullista kysymystä. Joko hän on saanut väärää tietoa ja täältä tästä johtopäätöksestä odotan kovasti, että voimme neuvotella EPPn ja muiden ryhmien kanssa tästä asiasta. Ja Tämä on todellakin viimeinen kerta, kun me kohtaamme komission jäsen Wallströmin kanssa ja haluan pöytäkirjaan myös sen, että minä ja parlamentti, me emme ole koskaan epäilleet teidän sitoumustanne avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen aina me olemme taistelleet omissa nurkissamme ja te olette eh, taistelleet omassa eh, nurkassanne, mutta aina noudattaen avoimuuden periaatetta te olette aivan varmasti jatkossakin erinomainen suuren yleisön palvelija, ette ne koskaan ole taipunut siitä, että haluatte tehdä, mikä on mielestänne oikein ja kunnolla. Ja niin, haluan todellakin kiittää teitä. Thank you. Anybody else would like... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? Jos ei, niin puheenvuoron saa kollega Malmström. Mini- minister. siis ministeri Malmström. Paljon kiitoksia puhemies. Lainsäädäntö asiakirjan saatavuudesta asetus 1049 on palvellut meitä hyvin ja olen hyvin ylpeä siitä, että yhdessä Michael Cashmanin ja komissaari Margot Wallströmin kanssa olemme saaneet sen aikaiseksi. Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden vielä askeleen eteenpäin, koska saatavuus paranee edelleen ja se on erinomaista. Valitan, ettei ollut mahdollista Äh, johtaa toimielinten välistä keskustelua syksyn aikana aiheesta. Olemme odottaneet Euroopan parlamentin näkemyksiä eteenpäin menosta. Jopa Espanjan puheenjohtajakaudella tarvitaan jonkin muotoista signaalia siitä, miten Euroopan parlamentti suhtautuu siitä, että voidaan suorittaa ja jatkaa tätä toimielinten välistä keskustelua. Mutta kuitenkin sillä aikaa voimme tehdä paljon sekä komissaari Wallström että Rova Wallis täällä viittasivat tähän konkreettiseen tapaan keskustella, lisätä avoimuutta, asiakirjojen saatavuutta ja tehdä käyttäjäystävällisempiä meidän toimielimistämme. Olemme keskustelleet siitä, miten voimme käyttää tietojärjestelmiä niin, että kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja lehtimiehet voivat käyttää tätä tietoa hyväkseen mm, aina lakialoitteesta siihen, kun lakialoite hyväksytään lainsäädännöksi. Ja tämä varmasti lisää osaamista EUsta sekä sen uskottavuutta ja luottamusta EUhun. Se on tärkeää, se on välttämätöntä. Se parantaa tehokkuutta, se mm, parantaa päätösten uskottavuutta ja luottamusta ja sitten epäilykset hälvenevät. Legitimiteetti kasvaa EUlle. Se on myös hyvä asia laadun kannalta päätöksissämme. Siksi on erinomaista, että Euroopan parlamentilla on ollut mahdollisuus keskustella tästä. Ja jos tämä ei edistynyt eh, Ruotsin puheenjohtajakaudella, niin sitten seuraava. Kiitän Michael Cashmania ja Euroopan parlamenttia tästä kysymyksen esille ottamisesta. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia sitten komission jäsen Wallström. Um, Arvoisa puhemies, Hyvät kollegat, parlamentin jäsenet, äh, erittäin tehokas äh, tapa äh, pehmentää minua hiukan nyt, kun puhun lopuksi. Enkä olisi, eikä tässä nyt olisi voinut parempaa aihetta valita, kun puhun mahdollisesti tässä viimeistä kertaa nyt parlamentissa, eli avoimuus ja läpinäkyvyys. Mutta otan esiin pari seikkaa. Euroopan komissio on antanut oman ehdotuksensa, ja se on pöydällä oleva ehdotus, se on ainoa sellainen. Me eh, laadimme tekstin uudestaan, eli perusperiaatteet ovat terveet tässä asetuksessa. Me voimme käyttää niitä, mutta meidän täytyy uudistaa ja parantaa niitä, tehdä niistä tehokkaampia. Ja tämä oli uudelleenmuotoilun ajatuksena. Meillä oli tiettyjä eriäviä näkemyksiä siitä, miten määritellään näitä asiakirjoja, mutta nämä ovat edelleenkin sellaiset neuvottelut, joihin meidän pitäisi sitoutua ja varmistua siitä, että pääsemme eteenpäin ja jotta pystymme siihen, me tarvitsemme ensimmäisen käsittelyn parlamentin parlamentilta. Tämä on meidän perusviestimme ja me olemme myös sitä mieltä, että kun katsotaan uutta sopimusta, me voimme tehdä sen laajentamalla soveltamisalaa joka koskee tätä asetusta. Ja tämä on pääasiallinen ero mm, komission näkökulmasta. Nyt se kattaa kaikki elimet ja virastot EU-ssa. Tässä tilanteessa olemme tällä hetkellä edelleen. Me toivomme, että parlamentti mahdollisimman nopeasti hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä ja sitten neuvostosta saamme näkemykset myös ja pääsemme sitä kautta kunnon neuvotteluihin ja saamme aikaan päätöksen hyvin monissa tärkeissä asioissa, joita nyt on herra Käsmänkin ottanut esiin omassa mietinnössä. Minun mielestäni on muitakin keinoja, koska se menee hiukan tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, mutta edelleen nämä aloitteet ovat hyvin tärkeitä, eli ne liittyvät rekistereihin ja niihin keskustelun aiheisiin, joita käytiin läpi tänään. Mutta me voimme parantaa avoimuutta muitakin äh, teitä kuin äh, asetuksen tarkistamisen kautta. Ette varmasti tästä kovasti pidä, mutta minä olen äh, ottanut tämän avoimuus mm, toimintasuunnitelman käsittelyyn ja siinä voimme tehdä yhteistyötä ja uskoisin, että tässä myönteisessä hengessä haluaisin nyt kiittää teitä kaikkia ja käytän tilaisuutta toivottaakseni hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille. Kiitos. Minäkin haluaisin tässä yhteydessä vielä kerran kiittää teitä kuluneista vuosista ja hyvästä yhteistyöstä ja toivotan teillekin Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta. Keskustelu päättyy tähän. Torstaina toimitetaan äänestys. Next item on the agenda. Seuraava asia esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat Georgian tilanteesta.